sopeutua vuoteen 2013-2014 sitten. Tässä kaikki, herra puhemies. Tämä on minun vetomukseni komissaarin suuntaan. Haluatteko komission jäsen vielä lisätä tähän jotain? Teillä on oikeus päättää tämä keskustelu, jos haluatte. Ette. Selvä, kiitos. Hyvä homma. Tämä kohta esityslistalta on siis käsitelty. Seuraava istunto Joo, siis jatkuu huomenna 9. syyskuuta kello 10-13 ja kello 15-17. Esityslista on julkaistu ja saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivuilla. Istunto keskeytetään ja toivotan teille hyvää illan jatkoa.